Arvoisat eh, parlamentin jäsenet, oikein hyvää huomenta kaikille. Ensimmäinen eh, asia esityslistalla on Allen McCartin mietintö sovittu, sovittelua koskevan direktiivin täytännönpanosta jäsenvaltioissa. Ja se, miten sovittelupäätökset voidaan huomioida tuomioistuimissa annan ensin puheenvuoron neljäksi minuutiksi esittelijä McCartille. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Ymmärsin, että minulla olisi ollut kuusi minuuttia, mutta eiköhän tämä mene neljässäkin. Ensinnäkin haluaisin todella kiittää kollegoitani ja valiokunnan henkilöstöä siitä, että he ovat tukeneet työtäni, joka käsittelee sovittelua. Tämä on laadittu niin, että on tutkittu, kuinka 27 jäsenvaltiota panevat täytäntöön vuoden 2007 lainsäädäntöä ja sen suuntaviivoja. Ja tiedän, että kun tätä lakia laadittiin, jotkut jäsenet eivät olleet sitä mieltä, että tarvittaisiin eurooppalainen direktiivi. Minusta kuulemiset tulokset jotka olemme toteuttaneet osoittavat, että me tarvitsemme eurooppalaiset suuntaviivat sovittelulle. Olen saanut yhä enemmän avunpyyntöjä omasta vaalipiiristäni ihmisiltä, jotka ovat rajat ylittävissä kiistoissa, perhekiistoissa, huoltajuuskiistoissa, lasten tapaamiskiistoissa, kiinteistökiistoissa ja yritysten kanssa tapahtuvissa riita-asioissa. Tuomioistuimeen meneminen on kallista. 45 prosenttia pienistä yrityksistä sanoi, että ne eivät lähtisi viemään hanketta tuomioistuimeen, jos raha on alle 50 000 euroa, koska silloin kustannukset jäävät suuremmiksi. Tämä on melkoinen menetys pienille yrityksille koko Euroopassa. Tämän mietinnön laadinnassa kävi ilmi, että sovittelu on arvokas väline kuluttajille ja yrityksille. Ja viesti tänä päivänä jäsenvaltioille kuuluukin, että heidän on tehtävä enemmän sovittelun edistämiseksi. Sovittelijoille tarvitaan lisää koulutusta, tarvitaan vapaaehtoiset toimintatapasäännöt ja tämä siksi, että parhaat käytänteet sovittelusta osoittavat Euroopassa olevan 70 prosentin onnistumisaste sovitteluasioissa, itse asiassa jopa 80 prosenttia, jos osapuolet valitsevat vapaaehtoisesti sovittelun, mutta silti vain yksi prosentti riita-asioista menee sovitteluun Euroopassa. Luvut puhuvat puolestaan. 381 406 päivää vie normaali käsittely ja siitä aiheutuu huomattavat kustannukset. Oman jäsenvaltioni kokemukset ovat sellaiset, että sovittelu 20 000 edestä vei keskimäärin 30 päivää, kun taas huomattavasti halvemmalla olisi selvitty tällä mallilla. Eräs sovittelija kertoi, että viime vuonna hän äh, sovitteli 115 tapausta yhdessä viikossa ja 30 niistä oli rajat ylittäviä tapauksia. Sovittelu on siis kustannustehokas tapa se antaa osapuolille enemmän valvontamahdollisuuksia, enemmän mahdollisuuksia olla osallisena kiistan ratkaisemisessa itse, ja se on erityisen tärkeää, kun on kyse perhekiistoista ja lasten huoltajuudesta. Koska käsittelyajat lyhenevät huomattavasti, sopimus saadaan aikaan nopeammin, tämä on hyväksi kaikille ja vähentää myös äh, stressiä koko perheessä. Eräs toinen merkittävä tapaus, kiista, jossa käytiin äh, taistelua 10 miljoonan punnan perinnöstä kiinteistöstä neljä osapuolta, kolme kolme oikeusaluetta, Ranska, Iso-Britannia ja Sveitsi. Tämä kaikki saatiin ratkaistua yhdessä päivässä sovittelussa, mutta ennen kuin sovitteluun päästiin, rahaa oli palannut jo viisi miljoonaa puntaa eri tuomioistuimissa eri puolilla Eurooppaa. Olisi vienyt yli kaksi vuotta ratkaista asia tuomioistuimessa. Kannustankin siis jatkamaan sitä, että jäsenvaltioissa vahvistetaan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa ja pyritään välttämään kalliit kustannukset oikeusjutuista, kun ne pitkittyvät. Haluaisin myös käyttää tätä tilaisuutta tänään hyväkseni kysyäkseni komissiolta ja jäsenvaltioilta, eikö voitaisi hyödyntää sovittelumenettelyjä enemmän, jotta voitaisiin auttaa kansalaisia monissa kiistoissa, joita on esimerkiksi Espanjassa, Kyproksessa kiinteistöjen osalta. Voitaisiin saada nämä kiistat päätökseen edullisimmin kustannuksiin, niin näin parannettaisiin myös oikeussuojan saatavuutta. Siis yhteenvetona me olemme pitkälti tyytyväisiä jäsenvaltioiden työhön tämän direktiivin täytäntöönpanemisessa, olkoonkin, että mietintöä laadittaessa vasta 17 jäsenvaltioista oli sen täysimääräisesti tehnyt, ja olemme tyytyväisiä siitä, että komission jäsen Reding on ilmoittanut toimista yhdeksään jäsenvaltiota vastaan. Jotkin jäsenvaltiot ovat menneet EU-suuntaviivoja pidemmälle, mutta me toivomme, että meidän mietintömme antaa hyödyllistä panosta niin, että voimme antaa kansalaisillemme edullisemman ja helposti saatavan keinon päästä oikeussuojan piiriin. Kiitos. Kiitos McCarthy. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron komission jäsen Redingille. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää. Hän esitteli tämän hyvin kattavan mietinnön, joka tarjoaa meille vaihtoehtoisen tavan verrattuna tuomioistuimeen menemiseen. Vapauteen, turvallisuuteen, oikeuteen perustuva alue on tärkeä asia, mutta tässä meillä on todella merkittävä vaihtoehto oikeudenkäynneille rajat ylittävissä kiista-asioissa. Ja kuten esittelijä aivan oikein totesi, tämä säästää aikaa ja rahaa ja myöskin välttää tietyt traumat perhekiista-asioissa kun ei tarvitse mennä tuomioistuimeen. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo todella hyvin direktiivin säännökset panneet täytäntöön. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän täytyy tavoitella tilannetta, jossa säännöksiä täytäntöön pannaan suoraan. Ja on, olisi hyvä, että yhä useampi jäsenvaltio va, valtio täytäntöön panisi tätä jouhevasti sillä esittelijä on aivan oikeassa. Yhdeksän jäsenvaltiota ei ole vielä antanut ilmoitusta kansallisista toimeenpano, täytäntöönpanotoimenpateista, joilla direktiivi pantaisiin täysin täytäntöön kansallisella tasolla. Kuitenkin heinäkuussa tänä vuonna aloitettiin rikkomismenettely, jossa virallisia ilmoituksia toimitettiin näille yhdeksälle jäsenvaltiolle. Me aiomme seurata näitä yhdeksää tapausta hyvin tiiviisti Täytyy kuitenkin mainita, että toiset jäsenvaltiot ovat jo panneet täytäntöön direktiivin kansallisella tasolla ja 2012 aiomme antaa tiedonannon siitä, miten direktiivi on pantu täytäntöön. Tiedonannossa keskitytään eh, direktiivin eh, merkitykseen sovittelumenettelyn edistämisen kannalta ja tietoisuuden lisäämisen kannalta. Direktiivin tavoite on myös kertoa ihmisille, ihmisille siitä, että tämä mahdollisuus on olemassa ja haluaisin lisätä tähän, että direktiivin ei pitäisi millään tavalla estää eh, sitä, että kansallisella tasolla eh, myös lisätään sovittelumenettelyä koskevia säännöksiä. Tämä ei ole pelkästään rajat ylittäviä tapauksia koskeva eh, menettely, vaan sitä voidaan käyttää myös hyödyllisesti kansallisella tasolla. Ja nyt ehdotus, joka tässä on käsiteltävänä, auttaa todella edistämään sovittelua niin, että sitä myös hyödynnetään enemmän. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron ryhmien edustajille. Ensinnäkin PPEn puolesta Rangel kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos paljon rouva puheenjohtaja, rouva puhemies, rouva komissaari ja kollega esittelijä. Haluaisin ensiksikin ihan luonnollisesti onnitella rouva esittelijä, koska tämä mietintö on mitä hyödyllisin. Sen myötä me voimme todella edetä sovittelun toteuttamisessa. Esittelijä kertoi meille eri tilanteista, jotka ovat vallalaisen valtiossa ja miten tätä direktiiviä on sovellettu täytäntöön eri jäsenmaissa. sovitteludirektiivi, jos silloin kun on kyse siviili- ja kauppakysymyksistä. Kaikki, silloin, kaikki mikä liittyy sovitteluun, vaatii myös riita-asian sovittelua. Tuomioistuimissa meillä pitää olla järkiperäinen oikeuskäytäntö, mutta esittelijä esittelee myös samanaikaisesti mahdollisuuden hyötyä, hyötyä sovittelun kautta riitakysymysten ratkaisussa – Meidän on myös todettava tai sanottava, että tässä puhutaan direktiivin ensimmäistä artiklasta, jossa puhutaan kannustumista, kannustimista ja, mitä, ja vaihtoehtoisista riidan ratkaisumenettelyistä. Hän siis peräänkuuluttaa ei-oikeudellisia menettelyjä riidanratkaisuissa ne oli, ja, jotta niin, ja että meidän oikeuslaitoksellamme olisi mahdollisimman helppo pääsy ja paremmat mahdollisuudet hyödyntää näitä sovintomenettelyjä, ettei tarvitse mennä oikeussaliin asti. Oikeusvaltion pitäisi pystyä toimimaan Euroopan unionin jäsenvaltiossa täysimääräisesti sen takia, niin kuin tässä mietinnössä nämä ehdotukset on muotoiltu, niin kyllä me voisimme herättää myös yleisen mielipiteen näissä oikeuskysymyksissä koko tämän teemakokonaisuuden ympärillä. Haluan vedota komission ja rouva komissaarin, että saisimme mahdollisimman pian tästä lainsäädäntöehdotuksia, jotta voisimme todella hyödyntää näitä vaihtoehtoratkaisuja riidan sovittelussa. Kiitos edustaja Rangel. Seuraavaksi Geringer de Odenberg, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies Sovittelu voi olla tehokas keino vain, jos jäsenvaltiot täytäntöönpanevat direktiivin kansallisella tasolla. Haluan muistuttaa komissio tästä jälleen kerran, koska tähän mennessä sovitteludirektiiviä ei ole täysin pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, vaikkakin määräaika täyttyi toukokuussa tänä vuonna. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt on kansalaisten kannalta hyvin tehokas menettely e, ja se on myös kustannustehokas. Komission hiljattain tekemät tutkimukset osoittavat, että sovitteluun käytetty aika on 331 siitä noin 331 päivää ja 13 500 euroa siihen käytetään. Puolassa eh, kansalliseen järjestelmään, kansallisessa järjestelmässä on vuonna 2005 todella hyödynnetty tätä ja on täytäntöönpantu nämä säännökset kansallisella tasolla sillä tavalla kuin direktiivissä säädetään. Valitettavasti eh, Puolassa on käynyt ilmi, että rikosasioissa sovittelua käytetään todella vähän ja äh, siviiliasioissa vuosittain noin 20-40 tapausta hoidetaan sovittelun kautta. Näin ollen meidän täytyy uudistaa järjestelmämme ja tiedottaa kansalaisille suurin osa ihmisistä ei edes tiedä, että sovittelu olisi yksi mahdollisuus, jota voitaisiin käyttää. Ja näin ollen jäsenvaltioiden täytyy lisätä tiedottamista äh, vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyjä, koska se säästää rahaa, se myös helpottaa tuomioistuinten kuormaa ja äh, auttaa kansalaisia. Me haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Kiitos. Kiitos äh, Geringer. Ja seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta Wallis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, kiitokset. Rova Reding, kiitokset myös teidän sanoistanne. Voinko ensinnäkin sanoa, että minusta on erittäin hyvä nähdä, miten parlamentti laatii mietinnön täytäntöönpanosta ennen kaikkea tässä vaiheessa direktiivin elinkaarta. Etenemme lähes samanaikaisesti, kun se astuu voimaan. Ja haluaisinkin ilmaista kunnioitukseni työstä, jota Rouva McCarthy on tehnyt, koska mielestäni parlamentti on tässä näyttänyt parhaat puolensa. Se on tarkastellut, mitä eri jäsenvaltioissa on tapahtunut ja korostanut sitä, mitä on vielä tehtävä, mutta myös sitä, mitä on jo tehty hyvin. On tunnustettava, että olin yksi skeptikoista, joihin Rova McCarthy viittasi. Olin hiukan hermostunut, kun tällaista direktiiviä alun perin ehdotettiin, koska kun parlamentti oli tarkastellut vihreää kirjaa, olimme todenneet ensinnäkin, että emme halua lainsäädäntöä. Pelkäsimme, että tämä uhkaisi monimuotoisuutta ja kokeiluhalukkuutta, jota sovittelussa eri jäsenvaltioissa näimme. Mutta on todettava, että tämän työmme aikana ja mietin mietintöä laadittaessa olemme voineet havaita, ettei mikään voisi olla kauempana totuudesta. Direktiivi on tehnyt hyvää jälkeä. Se on luonut puitteet, sellaiset puitteet, jotka sallivat kokeilun ja monimuotoisuuden kukoista jäsenvaltioissa. Tämä ei ole minkäänlainen pakkopaita, mutta se luo kuitenkin riittämiin oikeusvarmuutta. Ongelmia on. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole panneet tätä täytäntöön, kuten olisi pitänyt. Jotkut käytännön toimijat äh, ilmaisevat huolensa koko menettelyn luottamuksellisuudesta, mutta mielestäni on pantava merkille, että sovittelua pidetään nyt menettelynä, joka on paljon nykyaikaisempi, ajanmukaisempi tapa oikeussuojan saatavuuden parantamiseksi rajat ylittävissä kiistoissa. Ehkä sovittelu on nyt modernimpaa toimintaa kuin tarkastella keskiaikaisia tapoja ratkaista kiistat. Perinteinen oikeudenkäyttö alkaa näyttää keskiaikaiselta verrattuna sovitteluun, joka tarjoaa paljon helpomman ratkaisun, vähemmän rasittavan eri osapuolille ja yhteiskunnalle kokonaisuutena. Kiitokset esittelijälle. Kiitos. Seuraa Katsotaanpa sitten. Seuraavaksi puhujalistalla on Baldassare kaksi minuuttia. Grazie, president. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. 2852 direktiivin täytäntöönpanon menestys osoittaa, että sovittelu on todellakin vaihtoehtoinen eh, keino ratkaista riidat sovinnollisesti. Se myös helpottaa tuomioistuimen työtaakkaa. Useissa jäsenvaltioissa on pantu täytäntöön aloitteita, muun muassa on käytetty taloudellisia kannustimia ja muita tällaisia, joilla on edistetty sovittelun käyttöä. Kuitenkin tätä täytyy vielä syventää ja katsoa tarkemmin. Erityisesti kustannuksista on puhuttava. On noudatettava sellaisten jäsenvaltioiden esimerkkiä, jotka jo käyttävät sovittelua. Olen myös sitä mieltä, että on ehdottomasti katsottava myös muita vaihtoehtoja se, miten voidaan järjestää tiedotuskampanjoita, jotta jotta ihmiset tietäisivät paremmin vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä ja erityisesti, jotta yritykset tulisivat niistä tietoisemmiksi. Lisäksi eri eh, tuomioistuimen toimijoiden täytyy tehdä keskenään yhteistyötä, jotta sovittelun tuoma lisäarvo voitaisiin eh, paremmin ymmärtää. Tuomio, se ei ole mikään eh, kilpailija tuomioistuinten menettelyille komission täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten direktiivi on pantu täytäntöön. Ja haluaisin, että sovittelua käytetään täydentävänä menettelynä verrattuna muihin EUn säädöksiin esimerkiksi sopimusasioissa. Sovittelu voi olla todella hyvä alustava menettely ja se voi myös edistää sopimusoikeuden tulevaisuutta. Riita asioissa se on erittäin hyvä menettely. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Köntsille kahdeksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitokset, rouva puhemies. Olen erityisen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on käsitellyt näin erityisellä tavalla sovittelua olen tyytyväinen siitä, miten tämä direktiivi on pantu täytäntöön. On aika hyvä, että konfliktit voidaan ratkaista tällä tavoin institutionaalisissa puitteissa. Näin voidaan saada aikaan sellaisia sopimuksia, jotka myös todennäköisemmin pidetään, joissa pysytään aiemmin, kun konflikti oli osapuolten välillä, niin tilanne oli aivan toinen. Sovittelu on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi kiistakysymyksissä, jotka koskevat perheitä, lasten huoltajuutta. Voidaan säästää kustannuksissa, ennen kaikkea siis taloudelliset kysymykset ja keskustelu vähemmistöasioista voivat tulla ratkaistuksi tällä tavoin. Olen siitä huolimatta sitä mieltä, että Euroopan kansalaiset eivät vielä tunne sovittelumenettelyä riittävästi ja tämä keskustelu osaltaan toivottavasti parantaa tilannetta. Tämän jälkeen sovittelu on tunnetumpi ja sitä käytetään enemmän. On tärkeää, että sovittelu on sellaisten saatavilla, jotka ovat hankalassa tilanteessa, joiden on vaikea muutoin lähestyä oikeusjärjestelmä. Tuomioistuimien työpaine on luonnollisesti oleellinen tekijä. Menettelyaikaa voidaan lyhentää, kustannuksia vähentää. Kaikki tämä on oleellista on voitu havaita, että on olemassa huomattavia eroja jäsenvaltioiden kesken tämän direktiivin soveltamisessa. Uskon, että tarvitaan yhdenmukaistamista monilla eri aloilla. Luonnollisesti monimuotoisuuskin on tärkeä, mutta sovittelijoiden nimeäminen ja kouluttaminen on toimi, jossa pitää toimia yhdenmukaisesti ja tällaisen menettelyn on oltava myös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 Kiitos. Ja sitten edustaja Tein kaksi minuuttia. Kiitoksia. Oikeussuojan saatavuuden parantaminen on yksi Euroopan unionin politiikan tärkeimmistä tavoitteista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisessa. Globaalissa digitaalisessa taloudessa kansalaisten luottamus oikeuslaitokseen on ratkaiseva tekijä. Sovitteludirektiivi on tässä yhteydessä oleellinen virstanpylväs. Nyt kaikilla tuomareilla Euroopan unionissa on mahdollisuus jokaisessa menettelyvaiheessa huolehtia siitä, että kaksi kiistaa vastaan joutunutta osapuolta voivat sovittelijan avulla vapaaehtoisesti ja vastuullisesti pyrkiä ratkaisemaan kiistansa. Direktiivi tapaa, takaa sen, että sovittelun myötä myöskään vanhentumis- ja määräajat eivät muutu. Näin voidaan myös tärkeänä seikkana ottaa huomioon sovittelijoiden kouluttaminen laadun takaamiseksi ja jotta kansalaisten luottamus järjestelmään paranee täytäntöönpanoajan mentyä umpeen useimmat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet panneensa direktiivin täytäntöön, mutta pelkästään se ei ole tärkeää, vaan myös se, miten se on tehty. Meidän on siis pyrittävä ihanteellisella tavalla parantamaan tätäkin. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia. Edustaja Angelilli, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä. Euro- Euroopan parlamentin oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota kansainvälisiin asioihin ja kohtaan 14, joissa, ja tutkimuksiin, joissa on käynyt ilmi, että riita-asioissa osapuolet ovat halukkaampia tekemään töitä ratkaisun eteen silloin, kun sovelletaan sovintomenettelyä. Ja äh, tällä tavalla voidaan äh, pitää huolta siitä, että osapuolet voivat säilyttää samanlaiset äh, välit kuin ennen riita-asiaa. Tämä on erityisen hyödyllistä lasten kannalta, jos on kyse perheriita-asioista. Tällöin osapuolet voivat tehdä keskenään sopimuksen, jonka molemmat hyväksyvät. Ja lisäksi perheasioissa voidaan edistyä. Komission jäsen Reding on puhunut siitä, että rajat ylittävien avioliittojen määrä on suuresti lisääntynyt EUn alueella. Yli 300 000 rajat ylittävää avioliittoa solmitaan vuosittain ja myös avioeroja on enemmän ja enemmän. Ja on tapauksia, joissa on huoltajuuskiista niin, että vanhemmat, jompikumpi vanhemmista vie lapsen toiseen maahan ilman toisen hyväksyntää. Valitettavasti kansainväliset alaikäisten kaappaukset ovat lisääntyneet dramaattisesti viime vuosien aikana niin, että kampaajana on toinen vanhemmista. Osapuolten sopimus, joka on saatu aikaiseksi sovittelun kautta, voi estää lapsia kärsimästä turhaan. Ja tällä tavalla perheet voivat sopia asiansa ilman, että täytyy mennä pitkään ja kalliiseen oikeusprosessiin. Ja Sitten edustaja Vlasak kaksi minuuttia. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem přesvědčen, Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olen vakuuttunut siitä, että sovittelu ja muut vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt ovat hyödyllisiä. Me kaikki tiedämme, mitkä nämä edut ovat. Ehkä voin kertoakin sovittelun tärkeimmät hyödyt saadaan aikaan ratkaisu kiistan osapuolten välillä, mutta sovitteluun liittyy myös monia etuja. Oleellista on se, että se on vapaaehtoinen luonteeltaan Tämä saattaa olla myös kielteinen tekijä. Me emme voi pakottaa osapuolia viemään kiistan ratkaisua päätöksen. Neljän vuoden tuskallisten neuvottelujen jälkeen parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet direktiivin, joka koskee sovittelua siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Ja tämä direktiivi ei millään tapaa pyri yhdenmukaistamaan – yhtenäistämään sovittelua koko Euroopassa. Se säätelee vain e, sovittelua alana. Niihin jäsenvaltioihin, joissa ei ole sovittelua koskevia määräyksiä, kohdistuu nyt lempeä paine, ja artikla viidessä määrätään myös pakollisesta sovittelusta. Tämä on huomattavassa ristiriidassa sovittelun vapaaehtoisuusluonteen kanssa. Sovittelu ei sinällään ole siis pelkästään myönteistä. Kaikkien jäsenvaltioiden on pantava voimaan tämä direktiivi. Yhdeksän maata, mukaan lukien Tsekin tasavalta, eivät ole hyväksyneet kaikkia näitä toimia tai ilmoittaneet niin tekevänsä. Miksi näin on? Meidän on ymmärrettävä, että Tsekin tasavallan sovittelijat toimivat jo sovittelussa, mutta he ovat yksinkertaisesti yrittäjiä ja konsultteja. Tsekin parlamentti on jo keskustellut sovittelua koskevasta laista, mutta sitä ei ole saatu hyväksyttyä. Siinä vastustettiin ehdotettiin pakollisuutta ja 2011 Tsekin hallitus on hyväksynyt sovittelun ei-rikosasioissa. On myös sellaisia tekijöitä, kuten sovittelijoiden vakuutukset, eh, testit ja pätevyysvaatimukset. Ei-rikosasioissa tapahtuva sovittelu edellyttää siis vielä hiomista Tsekin tasavallassa. Onko siis siksi tarpeen painostaa jäsenvaltioita hyväksymään jotakin, mikä on jo toiminut ja joka saa luonteensa puolesta olla vapaaehtoista? Todella ylititte puheaikanne, hyvä kollega. Pyydän, että seuraavat puhujat noudattavat puheaikoja, koska on myös äänestyksiä tänään tulossa. Seuraavaksi kolme edustajaa, joilla, joilla kullakin on yksi minuutti ensin. Ensin Jakoliinu, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Se, mitä tähän asti on sanottu ja mitä komission jäsen sanoi, niin menee varmasti oikeaan suuntaan. Monet jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet siitä, e- e- että olisivat täytäntöönpanneet tämän ja näin ollen on käynnistettävä rikkomismenettely sitä rikkomismenettelyä käytetään usein talouden puolella, mutta sitä täytyy käyttää myös oikeusasioissa. Tämä on hyvin tärkeä asia. Samalla on kuitenkin tunnustettava se, eh, mitä kustannuksia sovitteluun liittyy ja mikä merkitys niillä on. On myös tapauksia, joissa sovittelua, tai sovittelua ei ole voitu määrittää riittävän tarkasti. Sovittelijoilla täytyy olla tietävä, tietty pätevyys tietämys ja koko sovitteluinstituutio on tunnettava. Sovittelu tarkoittaa sitä, että oikeudenkäynti ruuhka voidaan välttää erityisesti siviiliasioissa ja sovittelu on hyvin tärkeä asia esimerkiksi alaikäisten kannalta. Ja juuri se meitä kiinnostaa tässä erityisesti. Kiitos. Kiitos Paska. Ja enää parkalla. Kiitos Poska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Inštitút Suuret kiitokset puheenvuorosta, rouva puhemies. Kiistan ratkaisu sovittelulla kauppa- ja siviiliasioissa on ensiapu, kun pyritään ratkaisemaan kiistoja, joista ei synny suoranaista taakkaa tuomioistuimelle ennen kaikkea sellaisissa maissa, joissa sovitteluun myös kannustetaan. Tästä seuraa suora tuomioistuimessa käsiteltävien juttujen määrän väheneminen. Sovittelulla ratkaisemiselle on annettava sama painoarvo kuin tuomioistuimen päätökselle. Se tekee sovittelusta houkuttelevamman monille eri osapuolille ja edistää sovittelun laajentamista vastaisuudessa. Näin jo monissa maissa onkin. Meidän on sovittamisen edistämisen ohella selkeästi määriteltävä tarpeet ja sovittelijoiden ammatillinen pätevöittäminen Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kiitos, Brons. Kiitos. Minä kannatan kaikkia vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, erityisesti siviiliriita-asioissa. E, kannatan myös kannustimia jotta näitä sovittelumenettelyjä voidaan edistää, mutta en kannata sitä, että EU antaa säädöksiä vaikka sitten direktiivien muodossa esimerkiksi turvapaikkalaista. Minusta sovittelun sijaan pitäisi käyttää välimiesmenettelyä. Jos näin ei tehdä, niin kustannukset vain lisääntyvät. Esimerkiksi avioliitto- ja huoltajuuskysymyksissä sovittelu on soveltuva menettely, koska osapuolet yleensä haluavat sopia riita-asiansa, koska tällä tavalla myös sopimusta yleensä paremmin noudatetaan. Kiitos. Nyt olemme päättäneet menettelyn ilman puhujaluettelua ja annan puheenvuoron komission jäsen Redingille. Kiitos puhemies, kiitos arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitän teitä näistä rakentavista kommenteista tässä täysistunnossa. Me haluamme luoda nykyaikaista oikeuslaitosta kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä direktiiviä panneet täytäntöön, mutta se antaa kehyksen, jonka mukaisesti jäsenvaltiot voivat parantaa järjestelmiään. Rajat ylittäviä riita-asioita on jatkuvasti enemmän ja enemmän, ja niitä, niihin pyritään puuttumaan myös Euroopan tason toimenpiteillä. Sovittelu on hyvin tärkeä asia osapuolten kannalta, koska siinä kumpikin osapuoli voittaa. Voidaan välttää pitkälliset oikeuskäsittelyt. Ja usein täällä täysistunnossa on mainittu muun muassa perheoikeuteen liittyvät asiat. Se, mitä meidän pitäisi tehdä, on lisätä tiedotuskampanjoita, jotta kansalaiset saavat lisää tietoa siitä, että sovittelu on yksi mahdollisuus. Ja sovitteluja täytyy myös, sovittelijoita täytyy kouluttaa, jotta he voivat tehokkaasti auttaa osapuolia. Arvoisa puhemies, täällä esitettiin kysymyksiä vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä ja haluaisin kertoa parlamentille, että maaliskuussa 2011 käynnistettiin julkinen kuuleminen äh, kauppaoikeuden alan liittyvissä kysymyksissä ja me saimme merkittävää tukea vaihtoehtoisille riidanratkaisumenettelyillä erityisesti kuluttaja-asioissa ja myöskin verkkoon internetiin liittyvissä asioissa. Tämän vuoden loppuun mennessä aiomme antaa vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä äh, säädösehdotuksen, joka koskee yritysten välisiä kiista-asioita. Äh, pyrimme edistämään sitä, että vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä voitaisiin soveltaa verkossa ja erityisesti puhuttiin business to business yritysten välisissä asioissa, on tarkoitus e, luoda lainsäädäntöä vuonna 2012. Totta kai vaihtoehtoiset ratkaisumenettelyt ovat tärkeitä perheoikeuden alalla ja koska täällä oltiin näistä asioista niin kiinnostuneita, niin haluaisin kertoa, että Belgian Äh, puheenjohtajakaudella joulukuussa 2010 keskusteltiin neuvoston kokouksessa äh, perheoikeuteen liittyvistä asioista ja niihin liittyvistä kiista-asioista, sovittelusta niissä. Me otamme nämä kommentit hyvin vakavasti huomioon ja erityisesti lasten kannalta sovittelu on paljon parempi ratkaisu kuin oikeudenkäynti. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt keskustelu keskustelun päättää esittelijä McCarthy kaksi minuuttia. Kiitos. Haluan kiittää kollegoita näistä kommenteista. Herra Bronsille haluaisin todeta, että teillä ei selvästikään ole minkäänlaista käsitystä, miten paljon rajat ylittävissä kiistanratkaisuissa tällä menettelyllä säästetään aikaa ja rahaa. Te olette jumissa ideologiassa sen sijaan, että näkisitte kansalaistenne hyötyvän tästä. Ehkä voin saattaa teidät yhteyteen joidenkin omien vallipiirin edust- kansalaistenne kanssa niin, niin, että voitte kuulla, mitä hyötyä tästä heillekin on ollut. Me todella odotamme tätä sopimusratkaisua ja direktiivin täytäntöönpanosta laadittavaa kertomusta. Haluan korostaa myös sitä, mitä Rouva Wallis sanoi, että monimuotoisuus ja erot jäsenvaltioiden välillä on ylläpidettävä, joten kannustaisin laatimaan tämän tiedonan direktiivistä niin, että puhutaan käytännön toimijoiden käyttäjien kanssa. He tietävät parhaimmin, mikä toimii ja he voivat auttaa meitä luomaan tehokasta, hyödyllistä lainsäädäntöä, joka antaa meidän kansalaisillemme oikeussuojan, joka on paremmin saatavilla. Kiitos, kiitän esittelijää ja nyt päätän tämän keskustelun. Äänestys toimitetaan tänään kello 11.30. Seuraavana esityslistalla on